jonka komissio on tähän antanut ja myös neuvoston hyvästä asenteesta. Kiitoksia. El debate. Kiitoksia Antolin. Nyt päätämme keskustelun ja tästä äänestetään puolen päivän jälkeen tänään. Ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan, kerron teille, että herra Michael Natras on eronnut EFD-ryhmästä 9.9. lähtien ja hän toimii nyt sitoutumattomana jäsenenä. Seuraavaksi esityslistalla on sitten Alan McCarthyn mietintö, sisäpiirikaupat ja markkinoiden manipulointi ja markkinoiden väärinkäyttö. McCarthy saa esittelijänä neljän minuutin puheenvuoron. Arlin, neljä minuuttia, ole hyvä. Thank you and, and as ever. Kiitos. Haluan kirjata kiitokseni kaikille varjoesittelijöille, komissaari Baanielle, Irlannin puheenjohtajalle ja kaikille niille, jotka ovat tehneet kovasti työtä auttaessaan minua esittelijänä kehittää näitä uusia sääntöjä markkinoiden väärinkäytöstä, jotta voimme tänään äänestää tiukemmista säännöistä, jotka meidän mielestä, tai minun mielestämme sopivat tällaiseen nopeaan high-tech finanssimaailmaan. Tällä viikolla Hyvät kollegat, juhlitaan viidettä vuotta siitä, kun Lehman Brothers kaatui. Sen jälkeen globaalit finanssimarkkinat ovat joutuneet myllerrykseen. Jotkut sanoivat, että se kulttuuri, joka johti tähän kriisiin, on edelleenkin voimassa finanssimarkkinoilla erityisesti sen takia, koska väärinkäyttöä edelleenkin esiintyy. Nämä uudet säännöt ovat kulmakivi uuden finanssimarkkinoiden uudistamissäännöstön takia tai puolesta. Tällaiset säännöt, joita tarvitaan, jotta me voimme ratkaista ongelman, josta yksi toimittaja on kuvannut siksi, että ahneus voittaa kaiken muun. Heinäkuussa 2012 oli toinen skandaali, joka tuli lehtiin, tällainen globaalin finanssimarkkinoiden korkojen manipulointi, joka johti suuriin menetyksiin. Libor kysymys. Lontoon City itse asiassa ei osannut varautua, koska nykyiset säännöt eivät koskettaneet tällaisia ei-rahoituslaitoksia. Ja senpä takia tämä livor skandaali jota tutkittiin USAssa, niin siellä valvonta viranomainen vei asian syyttäjälle Uskon kuitenkin, että nämä väärinkäyttösäännökset tähtävät siihen, että voidaan niillä ottaa tällaista olla, ottaa tällaiset, tällaisilta väärinkäytöksiltä jalat alta jo riittävän ajoissa. Paras tapa EU:ssa noudattaa lainsäädäntöä on nopeuttaa USAhan palautettavien väärinkäyttäjien palautuksen nopeuttamista. Tämä on hyvin tärkeää nimenomaan siitä syystä, että hyvin paljon on huhuja sen suhteen, että energia, öljy- ja kaasu on paljon manipulointia ja myös valuutta, valuuttamarkkinoilla. Siellä tarvitaan tarkempia seuraamuksia ja väärinkäyttäjien sulkeminen pois markkinoilta ja paljastajia pitäisi tukea. On hyvin vaikeaa saada väärinkäytöistä todisteita ja sen takia pyydän teitä kollegoita tukemaan näitä ehdotuksia, koska ne ottavat tosissaan nykyisen rahoitusmarkkinoiden suden kuopat, porsareijat ja ne ottavat, tässä käsitellään johdannaismarkkinoita, OTC-markkinoiden väärinkäytöksiä ja, ja, ja, ja mahdollisuuksia ja haluamme varmistaa, että kaikki markkinoiden väärinkäyttö johtaa seuraamuksiin. Kollegat, olen hyvin tyytyväinen voidessani kertoa teille, että nyt olemme ottaneet askeleen rajat ylittävän valvonnan suuntaan säätelijöillä on, se, on sellainenkin tapaus, jossa oli seitsemän jäsenvaltiota, johon säätelijät antoivat tietoa, ja tämä on hyvä kehitys. Tämän päivän äänestys antaa selkeä, selkeän viestin väärinkäyttäjille siitä, että tämä ei ole mikään turvasatama. Meillä on laaja yleisön tuki uusien sääntöjen takaa, jotka toivottavasti tämän päivän äänestyksessä hyväksymme. Eh, Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Barnier Hän voi kommentoida nyt McCarthyn mietintöä. Kiitoksia, herra puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, jälleen kerran tässä otamme oppia finanssikriisistä. Meillä ei ole lyhyt muisti, erityisesti mitä tulee niihin henkilöihin, jotka ovat tämän kriisin aikana ja ähm, monia vuosia ennen kriisin alkua käyttäytyneet ilman mitään moraalia tai etiikkaa ja he ovat hyötyneet monista miljoonista kansalaisista ja veronmaksajista ja heidän tilanteestaan ympäri maailman. Vuodesta 2010 lähtien olen vankasti sitoutunut tähän työhön ja me olemme eh, ryhtyneet rakentelmaan säätely rakennetta, jota ei aikaisemmin ollut olemassa. Tarkoitus on luoda vastuullisuutta, sääntöjä ja tietyllä tavalla lopultakin tuoda moraalia sinne, mistä se oli täysin hävinnyt. Kaikki nämä sitoumukset ovat linjoilla kaikkein korkeimmalla tasolla, äh, G20-tasossa äh, kokouksessa kansainvälisesti tehtyjen päätösten ähm, kanssa. Ja muutamia päiviä sitten 20 äh, suurta talousmahtia, niin edustajat Pietarissa G20-kokouksissa päättivät näistä asioista. On normaalia, että joka kerta me käymme läpi ne asiat, joista on jo tehty päätöksiä, mikä tilanne niiden suhteen on. Ja viisi vuotta olemme tehneet työtä näiden asioiden parissa. Tämän vuoksi edustaja McCarthy ja hänen ähm, tänään esittelemänsä teksti ja siitä käytävä keskustelu on erittäin tärkeä. Markkinoiden vakaus ja tämä vakuu, vastuullisuus ovat tärkeitä asioita. Meidän täytyy muuttaa olemassa olevaa direktiiviä, se on liian heikko, kuten mainittua markkinat ovat eriytyneet, raaka markkinat ovat yhä kehittyneemmät. Sitten meillä on uusia teknologioita, jotka kehittyvät nopeammin kuin julkisen sektorin mahdollisuus niitä valvoa kehittyy. Harvat ihmiset olisivat voineet myöskään kuvitella niitä skandaaleja, joita on manipuloinnin markkinoiden väärinkäytön suhteen tullut esiin, kuten LIBOR-skandaali, jotka ovat aiheuttaneet sen, että kansalaiset eivät enää tunne luottamusta. Tämän vuoksi me olemme ehdottaneet sanktioita, eh, lannistavia toimia ja tietyissä tapauksissa, kun on tarpeen, myöskin eh, vankirangaistuksia kaikkein järkyttävimmissä tapauksissa me olemme tehneet ehdotuksen asetukseksi, jotta voisimme eh, päästä nopeammin eteenpäin. ja haluaisin hyvin suuresti kiittää sekä edustaja McCarthyä että Sean Bowlesia, edustaja Pietikäistä ja edustaja Swinburnia tästä työstä. Tämän työn ansiosta olemme onnistuneet parantamaan, kuten usein tilanne on, olemassa olevaa lainsäädäntöä. Asetus ottaa huomioon rahoitusmarkkinoiden kehityksen, kuten mainitsin, erityisesti uudet Ehm, ehm, OTF, OTC-markkinat, myöskin päästökauppamarkkinat. Jos mahdollista, eh, olemme ottaneet huomioon uusien teknologioiden luovat markkinat. Nämä markkinat, jotka ehm, uusi teknologia on tehnyt mahdolliset, on otettu mukaan. Myöskin volatiliteetti ja raaka markkinoiden kehitys on otettu huomioon. Ne ovat olleet keinotteluiden kohteena ja olen onnellinen siitä, että ne ovat mukana sekä johdannaisinstrumentit että rakane markkinat. Ja tämän lisäksi, kuten mainitsin, LIBOR-skandaali ja harhaanjohtavien signaalien manipulointi on otettu mukaan. Ne ovat hyvin tärkeitä asioita ja minä tulen käsittelemään niitä ensi viikolla Euroopan komissiossa. Meidän tulee tunnistaa väärinkäytöksiä, antaa ankaria sanktioita, myöskin vankilarangaistuksia, jos tarpeen on. Meidän täytyy äh, havainnoida väärinkäyttöä ja tehdä tämä samalla kunnioittaen kansallisia oikeusjärjestelmiä ja kansalaisten perusoikeuksia. Haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että he ovat tukeneet tätä vahvistustyötä. Me olemme saaneet hyvin selkeän viestin siitä, että tulevaisuudessa tämän tyyppiset markkinoiden manipulointi toimet ja väärinkäytökset ovat mahdottomia hyväksyä. Voimme palata näihin asioihin varmasti myöhemminkin. Sitten vielä sananen direktiivistä ja näistä rikosoikeudellisista sanktioista. Tiedän, että parlamentti on käynyt näiden tekstien parissa myöskin trilogineuvotteluja. Ja olemme keskittyneet näihin kysymyksiin. Toivottavasti Liettuan puheenjohtajuuskautena saamme tämän työn päätökseen tämä teksti ähm, MIFID 2 paketin lisäksi on hyvin tärkeä paketti. Ja tämän vuoksi toivon, että meillä on paljon hedelmällistä yhteistyötä tulevina päivinä ja viikkoina. Kiitoksia. No. Kiitoksia komission jäsen. Seuraavaksi ympäristövaliokunnan nimissä Zeber minuutti. Kiitos puhemies. EU taistelussaan niin ilmastonmuutosta vastaan on kehittänyt päästökauppajärjestelmää. Tämä kattaa 20 prosenttisesti Mifidin ja 20 prosenttiakin pyritään ottamaan mukaan. Ja tämä koskee esimerkiksi primäärimarkkinoita. Päästökauppajärjestelmään liittyy erityispiirteitä ja paljastussääntöjä, jo, säännöt, jotka koskevat usein tiettyjä tahoja, koskevat tässä myös muita tahoja. Tämä, näiden velvoitteiden tulisi kuitenkin vaikuttaa ainoastaan niihin toimijoihin, jotka osallistuvat hinnan muodostukseen. Yli 70 prosenttia prosenttia on tässä luku, joka on olennainen. Ja siksi on tärkeää, että meillä on sääntöjä ja langetamme myös seura- seuraamuksia väärinkäytöksistä, jotta markkinat voivat toimia. Kiitoksia seuraavaksi Juri valiokunnan nimissä. Minuutin puheenvuoro Aleksandra Tainille. Kollegen komissaari, hyvät kollegat, olen iloinen, että me rahoitusmarkkinoiden säätelyllä osoitamme, että sisäpiirikauppoja pyritään e, e, ennaltaehkäisemään. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän on ottanut myös valiokunnan e, esitykset huomioon, että nämä kynnysarvot, jotka liittyvät julkistamiseen, on hyväksytty ja se riippuu pörssien koosta ja myös tulojen määrästä ja perinteiset oikeus, oikeusjärjestelmät pitää ottaa huomioon, jotta emme, emme riko osanottajien eh, yksityisyyden suojaa. Tiedon saanti on tärkeää ja meidän täytyy katsoa, että tässä käytännössä myös seuraamukset otetaan huomioon ja niitä, eh, niitä yhdenmukaistetaan. Tämä on erittäin hyvä lisä rahoitusmarkkinoiden säätelylle. Kiitos. Seuraavaksi ryhmien nimissä puhujat. Ensin kansanpuolueen jäsen Ildiko Galpelt. Kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Me haluaisimme vahvistaa investoijien luottamusta, sillä tämä on erittäin tärkeä asia markkinoilla. Haluaisin kiittää esittelijää, sillä esittelijä on ollut hyvin tasapuolinen ja tarkka tarkastellessaan sisäpiiri, tapahtumia, markkinoiden vääristymisiä ja sitä, mitä nämä asiat tarkoittavat. Hän on myöskin tarkastellut valvontasääntöjä mietintö myöskin hyvin selkeästi auttaa taistelemaan harmaita markkinoita vastaan. Mukana on ehdotuksia MIFID-direktiiviin liittyen. Ne kattavat kaikki alat ja auttavat luomaan puitteistoa, jolla voisimme markkinoiden väärinkäyttöä vastaan taistella. On erittäin tärkeää, että tällainen yhteinen puitteisto on olemassa – Meillä on tämän puitteiston sisällä monia tavoitteita. Ja tarkoituksena on varmistaa se, että meillä on yhtenäinen toimintamalli markkinoiden vääristymisen vastaisessa taistelussa. Tämä tulee vahvistamaan valtavasti luottamusta. Toinen asia, tärkeä asia ovat rahoitusvälineet. Rahoitusvälineitä voidaan käyttää mahdollisesti väärinkäytön välineillä, esimerkiksi algoritmikaupassa. Ja tässä tarkastelemme sellaista markkina-aluetta, jota ei vielä ole säädelty tähän mennessä. Jos tarkastelette määritelmiä, mielestäni on tärkeää, että meillä on määritelmä myöskin sisäpiirikaupan suhteen, sillä tämä ala on sellainen, jolla saattaa väärinkäytöksiä esiintyä. Markkinoiden toiminta osapuolella tulisi olla tarkat säännöt, sillä kyseessä on suuri piiri ihmisiä, jotka saattavat esimerkiksi vaikuttaa hinnoitteluun markkinoilla. Jos tarkastellaan liikkeeseen laskua, meidän täytyy varmistaa se, että rajat ylittävästi säännöt ovat yhtenäväiset ja Tilanne on myöskin sellainen, että meidän ei tule keskittyä vain väärinkäytön aiheuttavan henkilön tavoitteisiin, vaan myöskin seurauksiin. Haluaisin kiittää tästä mietinnöstä. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmästä puolitoista minuuttia. Regna. Kiitos, puhemies. Hyvä komission jäsen. Onnittelut Alan McCarthylle tästä merkittävästä lainsäädännöstä koskien rahoitusmarkkinoita. Nyt meillä on ensimmäistä kertaa EUn laajuinen määritelmä sisäpiirikaupalle, parempaa valvontaa viranomaisten osalta. Tässä tärkeää kuitenkin on myös se, että parannetaan luottamusta markkinoihin ja parannetaan myös sijoittajan suojaa. Myös rahoitusmarkkinoiden toimijoiden pitää pystyä luottamaan viitearvoihin. Jos Libor, Liboria on manipuloitu ja jos samoin luottoriskin vaihtosopimuksia on manipuloitu, tämä on ollut skandaalimaista. Luottamus kuitenkin voidaan saattaa takaisin ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki jäsenvaltiot lähtevät mukaan toimin velvoittavalla tavalla ja saadaan mukaan sanktioita ja näin saadaan yhtenäisyyttä Euroopan laajuisiin toimiin. Asetuksessa puhutaan erilaisista väärinkäytöksistä rahoitusmarkkinoilla, mutta tähän pitää saada nyt lihaa luitten päälle. Ja jäsenvaltioilta vaaditaan toimia esimerkiksi varjopankkitoiminnan osalta niin, että todella siirrytään nyt täytäntöön panemaan näitä toimia välittömästi. Kiitoksia. Seuraavaksi liberaaliryhmästä kahden minuutin puheenvuoro Wolf Klintsille. Komissaari, hyvät kollegat, muistan vielä sellaista aikaa, jolloin sisäpiiri, kauppa, oli vähän niin kuin Robin Hoodmaista ja, ja sen jälkeen sitten USAssa, tai silloin USAssakin jo rankaistiin tällaisista. 2003 tuli ensimmäinen direktiivi sisäpiirikauppoja vastaan. Sen jälkeen tila, tilanne on muuttunut vakavasti. Ja tänä päivänä on sellaisia rahoitusvälineitä, joita kymmenen vuotta sitten ei edes tunnettu. Ja sen takia on hyvin tärkeää ihan oikein, että Euroopan parlamentti komission ehdotuksesta äh, keskustelee asiasta ja, äh, ja on hyvä, että komission, parlamentin ja neuvoston välillä asiaa käsitellään. Toivottavasti tämä menee nyt eteenpäin. Me olemme nyt määritelleet sisäpiirikaupan, sisäpiiritieton. Me, äh, tässä saadaan säätelijöille lisää vaikutusvaltaa ja itse asiassa sisäpiirikauppiat voivat jopa joutua pois kokonaan bisneksestä, jos jäävät kiinni. Markkinoiden manipulointia pitää rankaista ja lopuksi myönteistä on se, että ilmiantajia suojellaan. He voivat huoletta ilmoittaa pelkäämättä ammatillisia seuraamuksia. Kuitenkin vielä on jotain tehtävää. Uskon, että kun, kysytään, kun puhutaan rajat ylittävästä valvonnasta, me emme vielä ole tarpeeksi pitkällä. Sitä pitää työstää vielä edelleen ja uskon myös, että että me emme vielä ole päässeet tavoitteeseemme, kun 20 tai 5000, tai asetamme rajat laillisille sisäpiirikaupoille 5000 tai 20 000, vaan meidän pitää nimenomaan kohdistaa tähän laittomiin ja sitten meidän pitää myös tiedostaa se, että Euroopassa on 28 erilaista rikosoikeusjärjestelmää. Ja jos ajatellaan rikosoikeudellista seuraamusta markkinoiden manipuloinnista, niin meillä on vielä paljon sen yhdenmukaistettavaa. Kiitoksia. Seuraavaksi ECR-ryhmästä Case Winburn puolitoista minuuttia. Olen hyvin huolestunut niistä, jotka uskovat tämän asetusäänestyksen olevan tarun loppu. Nämä asiat ovat olleet rahoituskriisin taustalla. Äh, Libor skandaali ja muut asiat ovat tuoneet esiin Euroopan unionissa säätelyn puutteet. Se ei ole riittävää, että meillä on sääntöjä, meillä täytyy olla myöskin riittävää valvontaa. Kansalliset viranomaiset kentällä ovat roolissa, kun tullaan varmistamaan se, ettei väärinkäytöksiä sallita tapahtuvan. Henkilökohtaisesti minä olen pettynyt siihen, että tämä lainsäädäntö on asettanut rangaistukselle niin matalan tason, 15 prosenttia. Minä uskon, että tämä ei tule lannistamaan tiettyjä toimijoita. Eurooppalaiset pankit, jotka ovat manipuloineet markkinoita, ovat yhdysvaltaisen tietojen perusteella aiheuttaneet miljardien vääristymiä. On aika, että Euroopan unioni käsittelee näitä asioita kokonaisuutena ja tuo vastuuseen sekä yksilöitä että instituutioita – minä toivon, että omassa jäsenmaassa, niin mahdollisimman monessakin jäsenmaassa käytetään tämän lainsäädännön mahdollisuuksia siihen, että mentäisiin pidemmälle ja varmistettaisiin, ettei ä, taloudellinen rikollisuus kannata. Sanktioita tulee antaa ankarasti. Kiitos. Seuraavaksi Matias, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää kollega McCarthyä hänen tekemästään työstä. Syyskuussa on kulunut viisi vuotta Lehman Brothers-skandaalin alkamisesta ja näemme päivittäin ongelmia, joita liittyy sisävirkauppoihin ja markkinoiden väärinkäyttöön. Ei ole tarpeeksi avoimuutta ja samoin moraali onnettomuus jyllää. Tämä sana on sanottava. Sanoja, äh, nimiä muutellaan, korkoihin puututaan. Tähän liittyy monia muitakin asioita. Joka maassa voi lukea tärkeimmistä lehdistä päivittäin uutisia eri instituutioista, jotka ovat saaneet tietoja kaupoista – mutta mitään seuraamuksia tai rangaistuksia ei langeteta, ja tähän on tultava muutos. Pelkästään se, että toimijoina ovat tietyt instituutiot tai pukumiehet, tällaiset toimet eivät saa jäädä rankaisematta ja jopa vankeusrangaistuksien pitää olla mahdollisia. Ainoastaan konkreettisin toimin ja konkreettisella sääntelyllä voimme puhua sellaisista rahoitusmarkkinoista, jotka palvelevat yleistä etua eikä nähdä tällaista järkyttävää toimintaa. Hans mm, Herra Martin, yksi minuutti. Auch als jahrzehntelanger Cassandra-Ruf im Bereich der Finanzmärkte musste man sich in jüngster Zeit ja schon... Kiitoksia puhemies. Me Kuulimme niin, mm, Liborin osalta on myös kaasun ja öljyn energiamarkkinoilla ollut ongelmia. Muita manipulointeja on ollut raaka-ainemarkkinoilla. Tämä kaikki on ollut johdannus, johda, seurausta väärin johdetusta neoliberalismista, Tony Blairin ja Gerhard Schröderin politiikoista. Ali McGarthy kuuluu niihin harvoihin, jotka ovat voineet lukea historiankirjoja tätä äh, mietintöä äh, lukiessaan Charlinasta Paulinaksi. Äh, on hyvä ajatella, että meillä on yhdenmukaiset säännöt seuraamuksille. Kiusallista kyllä USAssa tähän saakka on rankaistu väärintekijöitä paljon tiukemmin. Arlin on sääli, että komissaari istuu täällä, ehkä voit hänelle vielä puhua, joka ei, niin kuin kesäkuussa ilmoitti, ole vielä esitellyt ei ole vielä antanut sääntöjä näille too big to fail pankeille. Kiitos. Seuraavaksi Herra Ludvigsson, SND, minuutti ja puoli. Att en första trialogöverenskommelse gällande förå... Kiitoksia puhemies. Olen onnellinen siitä, että trilogineuvottelut ähm, markkinoiden väärinkäytön suhteen ovat nyt käynnissä. Mielestäni tämä on askel eteenpäin monissa suhteessa. Sovellus alaa on laajennettu, se on edistystä, manipulointi, esimerkiksi Libor ja muiden korkoindeksien suhteen on kajettu samoin säännöin kuin muukin manipulointi. Ja hyödykealalla markkinoiden manipulointi myöskin. Tämä on itse asiassa hyvin suuri markkinoiden osa ja tällainen harmaa alue kartalla on nyt pienentynyt huomattavasti. Toinen tärkeä osa on se, että tiedonantajille on luotu enemmän suojelua kuin aikaisemmin on ollut olemassa. Rahoituslaitosten työntekijät voivat raportoida tapahtumista ilman, että he voisivat, joutuisivat pelkäämään. Ja tämä on erittäin tärkeä edistysaskel ja se tulee luomaan paljon suurempaa läpinäkyvyyttä markkinoille. Neuvotteluissa meidän pitäisi pystyä jatkamaan eteenpäin. Kiitoksia. Dziękuję panie pośle. Przechodzimy... Kiitos. Seuraavana Catch the Eye-vaihe. Ensimmäisenä tai itse asiassa vain yksi pyyntö, herra Mikolasik. Vnútorný trh eh, s, akým, s akýmikoľvek službami vrátane... Sisämarkkinat ja sen palvelut pitää luoda niin, että ne perustuvat selkeisiin avoimuussääntöihin ja tiettyihin rahoitusmarkkinoiden integriteettiin ja suojaan rahoitusmarkkinoiden toimijoiden integriteettiä ei ole otettu oikealla tavalla huomioon. Ei voi olettaa, että kaikki toimivat pelkästään eettisesti ja moraalisesti oikein. Ja tämän täytyisi näkyä myös lainsäädännössä, jota pitää myös täytäntöpanna tehokkaasti. Tarvitaan seuraamuksia, kun väärinkäytöksiä on. Epäeettisestä käytöksestä on langetettava sanktioita ja siksi kannatan tällaisia tehokkaita seuraamuksia tällä alalla. Kiitos. Annan puheenvuoron komissaari Barnierille. Olkaa hyvä. Herra puhemies, voin pyhyä lyhyesti. Haluaisin kiittää edustaja McCarthyä esittelijää ja varjoesittelijöitä, jotka käyttivät puheenvuoron korostaakseen tämän tekstin tärkeyttä. Galbels Regner Grins Tämä on erittäin tärkeä askel eteenpäin. Sovellusala on hyvin laaja tämän tekstin myötä. Yhteinen eurooppalainen suojelu, tämä on hyvin tärkeä. Tämä liittyy meidän yleisiin ponnisteluihimme saattaa rahoitusmarkkinat järjestykseen ja tuoda vastuullisuutta markkinoille. Olemme valitettavasti huomanneet, että tämä on tarpeen. On tarpeen, että meillä on myöskin sanktioita, jotta voisimme lannistaa väärinkäytöksiä tai juuria niitä pois. Ehdotus, joka on nyt teillä käsittelyssä liittyen varjopankkitoimintaan liittyy näihin samoihin ponnistuksiin ja me tulemme jatkamaan samoilla linjoilla. Meillä on tulevina kuukausina vielä työtä edessämme. Tässä edustaja Klins sanoi jotakin tärkeää liittyen rahoitusmarkkinoiden kehitykseen. Kehitys on erittäin nopeaa ja meidän tulee olla sopeutuvaisia, sopeutua ja palata näihin asioihin jotta voisimme eh, seurata rahoitusmarkkinoiden nopeaa kehitystä. Välillä rahoitusmarkkinat pyrkivät kiertämään sääntöjä, jotta voisivat välttää tiettyjä sanktioita. Jälleen kerran sanoisin, että muistimme on pitkä ja meidän tulee olla ankaria. Tässä on myöskin ehm, arviointilauseke, joka on hyvin tärkeä tässä tekstissä. Se tekee mahdolliseksi palata asioihin myöhemmin ja arvioida niitä uudelleen. Todellakin edustaja Swinburne, ymmärrän asian, joka toitte esiin, tämä 15 prosenttia liikevaihdosta, joka mielestänne on riittämätön prosenttiosuus. Tämä oli kompromissi jäsenmaiden ja parlamentin välillä. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä on ensimmäistä kertaa pakollinen minimitaso. Mikään ei estä jäsenmaita, teidän jäsenmaatannekaan, menemästä vielä pidemmälle, jos ne ovat sitä mieltä, että tällainen 15 prosentin sanktiotaso on riittämätön. Ja jälleen kerran arviointilauseke tekee mahdollisuus palata asiaan myöhemmin ja arvioida sitä uudelleen. Teidän kantanne on erittäin tärkeä. meidän tulee pohtia sitä, minkälainen tilanne on rahoitusmarkkinoilla. Siellä valitsevat viidakon laita tulevaisuudessa näin ei enää tule olemaan. Kiitoksia. Kiitos komissaarille. Ja sitten lopuksi annan puheenvuoron esittelijä Mäkaasille. Haluan vain kiittää tässä erityisesti varjoesittelijöitä heidän Eh, yksityiskohtaisesta eh, panoksestaan. Eh, Rova Swinburne ei ehkä todella ymmärsi väärin. Tässä on kyse vähimmäisseuraamuksista, ei enimmäisseuraamuksista. Tässä on tarkoituksena mennä siitä eteenpäin. Me olemme myös lisänneet tähän, että jäsenvaltiot kiinnittäisivät enemmän resursseja valvontaan ja täytäntöönpanon puolelle. Tämä on nyt vasta pitkän prosessin alkuvaihe ja siinä vaiheessa, kun ryhdyin tätä säännöstä ruveta katsomaan, niin huomasin, että tämä on menossa. Mutta kun katsotte tekstiä, tässä, tähän ei ole tarkistuksia, mutta kuitenkin halutaan pyytää kohta kohdalta äänestystä, jolla pyritään estämään viranomaisten käsittelyä todisteiden keruuta yrityksistä, korporaatioista. Ja, ja jos näin tapahtuisi, niin ehkä voitaisiin välttää tämmöisiä skandaaleja kuin Livor. Ja senpä takia pyydän, että te ette eh, tue tätä FNDn eh, kohta kohdalta äänestyspyyntöä. Meidän pitää pyrkiä keräämään mahdollisimman paljon todisteita. Eh, neuvoston edustaja ei ole täällä enää. Haluan kuitenkin välittää heille viestin, niin kuin komissaarikin välitti, että haluaisimme aloittaa trilogin, jotta tämä asia saataisiin mahdollisimman äkkiä vietyä eteenpäin nimenomaan rikosoikeudellisten seuraamusten osalta uskon ja toivon, että Liettuan puheenjohtaja äh, asettaa tämän etusijalle. Minä olen hieman huolissani, kun tämä nyt ei vaikuta olevan puheenjohtajan prioriteettilistalla. Toivon, että tämän päivän äänestyksellä tämä tilanne muuttuu, jotta saamme tämän palan palapelissä valmiiksi. Kiitän komissaaria Ir- Irlannin puheenjohtajaa ja toivottavasti tänään saamme selkeän kannan tämän väärinkäytön estämiselle äänestyksessä. Kiitos. Kiitos. Tämä äh, keskustelu on päättynyt äänestys on 12 äh, jälkeen. Nyt menemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Keskustelu Augustin Diaz de